Good evening, colleagues. Um, we begin with our chair's announcements. Hyvää iltapäivää, kollegata. Mitä kyllä tänään ei ole tanskaksi tulkkausta Malta kroateksi ja keilin iirin kielellä. Sitten toinen ilmoitukseni. Tämä tulee täytäntöön panut toimenpiteisiin 2. marraskuuta saimme täytäntöönpanon komissiolta. Se 20, joka koskee teknisiä määritelmiä viisum järjestelyissä EC 83.5 asetukseen. Tämä välitettiin tiedoksi kaikille jäsenille 10. marraskuuta. Ja aikaraja vastalauseita varten on asetettu, jos haluatte esittää vastalauseen, kertokaa siteeristölle ennen 24. marraskuuta ja sitten Koratsa Biltin mietinnöstä äänestämme tänään kello kahdeksan. Joten tästä pyytäisin, että teillä on sähköiset kortit valmiina. Herra Engel on paikalla. Voimme nyt alkaa käsitellä kohtaa kolme. Muistuttaisin, että koko mietintö hoidetaan tunnissa. Ensimmäinen asiakohta on kohta kolme vuosikertomus koskien perusoikeuksia EU-ssa. 2016 haluaisin muistuttaa, että 19. lokakuuta herra Engel, joka on siis esittelijämme, esitteli mietintöä luonnoksensa. 596 tarkistusta tehtiin kokonaisuudessaan ja nyt me sitten käsittelemme joitakin ainakin näistä tarkistuksista, joten Frank, ole hyvä. thank you, Claude. Um, and you rightly said. Kiitos, Claude. Kuten oikeutisesti sanoit, että, että olen puoliksi iloinen, että tässä on vain 596 mietintöä. Olin odottanut äh, nelinumeroista lukua, mutta, mutta 596 on ihan ok. Ja riittänee, kun lähdetään työstämään kompromissitarkistuksia. Tiedätte, kun aloitan ensin puhumalla teknistä asioista ja sitten tästä poliittisesta viestistä, niin minä halusin eh, perustaa tämän eh, maahanmuuttoon, integraatioon ja oikeusvaltion periaatteeseen. Monet tarkistuksista, joita on esitetty, keskittyvät näihin kahteen pääasiaan, mikä on ihan hyvä, joka johtaa maksimimäärän kompromisseja, mikäli mahdollista. Mutta oli selvää myös ulkopuolelta, myös minulle, että on alueita, jotka ovat huolenaiheita kollegoille, joiden fokus on erilainen kuin minulla. Ja että nämäkin näkökulmat olisi integroitava tähän. Me puhumme vähemmistöryhmistä sekä seksuaalisen suuntautuneisuuden että perinteisten vähemmistöjen kannalta, jotka ovat perinteisesti olleet mukana näissä perusoikeusmietinnöissä. Ja olen, otan mukaan monia ehdotuksia näistä tarkistuksista. Ja sitten lapset. Lapsiin on keskitetty hyvin paljon ja luonnollisesti ne otetaan myös mukaan, ne tarkistukset. Aina on riski, että tekstistä tulee erittäin pitkä jälleen. Yritän parhaan kykyni mukaan välttää tätä ja kuitenkin ottamalla mukaan maksimimäärän asioita ja huolenaiheita, joita kollegat ovat esittäneet. Mutta meillä on keskiviikkona varjoesittelijöiden kokous ja yritän silloin vielä päästä eroon tietyistä tekstin pätkistä, jotka tekisivät tästä vain pitemmän ilman, että sisältö kuitenkaan parantuisi. Joten yritän pitää tämän mahdollisimman lyhykäisenä. Tämän sanottua, niin ja lopuksi otan luonnollisesti mukaan kaiken, minkä voin, koska koska tämä ei minun mielestäni ole mikään tällainen ideologinen aihe, vaan tämä on mietintö, joka meidän on tehdä, joka on toimielimenä päätetty tehdä. Koska koko unionissa perusoikeuksien tilanne on tyytymätön. Ei ole yhtäkään jäsenvaltiota, jossa ei olisi mitään kriittisiä huomioita, kun lähemmin tarkastellaan. Ja sen vuoksi meidän on jatkettava työtämme ja tuotava esiin näitä asioita. Ja näin on tehtävä myös äänestyksen jälkeen. Kiitos. Okay, thank you very much, Frank. And some... Kiitoksia Frank. Varjoisteltakin on paikalla. Kiitoksia tästä. Maanantaina Strasbourgissa olette paikalla. ST varjoistelija Cecil, haluatko puheenvuoron? Ole hyvä. Grazie, eh, grazie Claude. Ringrazio anche... Kiitos, Claude. Kiitän myös puhujaa hänen alustuksestaan. Tahtoisin muistuttaa, että, että minulla sopii oikein hyvin tämä perusoikeusraportin henki. Tämä on aika virtaviivainen. Siinä ei, ei puhuta pelkästään, toista pelkästään faktoja. Kuten aiemmin jo sovimme, että tähän pyritään. Eh, mutta kuten myöskin totesimme, emme halua, että tässä on pelkästään yhteenveto, jolla, jonka jalkoihin sitten koko sisältö hautautuu tai kulisseihin sitä hauto. Eh, tässä on satoja ehdotuksia, <clears throat> jossa pyritään vähän oikumaan eh, mutkia, ettei suotta asioiden toistamiseen. Esittelee mm, piti sitä aika maltillisena määränä, mutta 600 on kuitenkin aimo luku. Jos ajatellaan tätä, tästä luonnoksesta ja ryhmämme kannasta, oikeusvaltio, periaate sinällään e, esittelijän lähtökohta on hyvä, mutta mitä tulee sitten tähän e, esittelijän e, päätelmiin, millä tavalla tätä voitaisiin vahvistaa, oikeusvaltion periaatetta. Äh, perussopimuksen äh, äh, artiklassa kaksi meillä on tietty määrä instrumentteja oikeusvaltion periaatteiden puolustamiseksi ja puolustamiseksi ja ylläpitämiseksi. Artikla 7 on esimerkiksi yksi varten otettavimmista, mitä tulee vaikkapa siirto, siirtolaisuuteen, maahanmuuttoon, minun mielestäni ja puolueemme mielestä tässä termistö ja määritelmät eivät välttämättä ole täysin oikeaan osuneita, ei otettu myöskään huomioon aiempien päätöslauselmien tekstiä. Ja tässä nyt puhutaan lähinnä Afrikasta lähes yksin omaan, kun puhumme EUn oikeusvaltioperiaatteesta. <clears throat> Tekemämme muutosehdotukset panevat maahanmuuton kontekstiinsa ja siinä puhutaan paitsi syistä, myöskin sitten jäsenmaiden velvoitteista ja vastuista. Tässä on myöskin kiinnitetty huomiota tiettyihin määräyksien puutteeseen ja ylipäätänsä jäsenmaiden erilaiseen suhtautumiseen maa siirtolaisten ja maa, pakolaisten vastaanottamiseen. Ja samoin sitten pohditaan vähän niitä syitä, mitkä saavat pakolaisen ylipäätään matkaan. Se, syrjintää, YK on esimerkiksi lapsiin ja lasten ja naisten asemaan kohdistuviin yleissopimuksiin ja päätöslauselmiin viitataan. Tässä on tietty, tiettyä liikkumanvaraa hyväksyä mietintö kokonaisuudessaan. Me tapaamme ensi viikolla ja minun ryhmäni on kompromissihalu, jonka tarkoituksena on tätä mietintöluonnosta vahvistaa for... Kiitos Cecil. Sitten Aldesta. Natalie Grisbeck, ole hyvä. Merci, merci Claude. Kiitoksia Claude. Niin, tässä korvaan luin Micheliä, meidän ryhmämme varjoesittelijä. Ja yritän nyt olla uskollinen hänen näkemykselleen mietinnöstä. Ensinnä tietysti hän kiittää Frank Engeliä erinomaisesta luonnoksesta ja hän korostaa sitä, että allekirjoittaa täysin lähestymistavan, jota Frank ehdottaa. Mietinnöstä ei saa tulla tämän ideologista, tätä hän haluaa vältellä, vaan tällaisen poliittisemman mietinnön hän tahtoisi. Ja näin voitaisiin lähettää vahva viesti aiheista, joita on käsitelty hallintokysymykset, Hänen mielestään ovat aivan oikeita valintoja, mitä tulee hallinnointiin ja ajatellen asian ajankohtaisuutta olisi hyvä, että parlamentti käy perustavanlaatuisen keskustelun ja antaa oman panokseensa, jotta esittelijä jota estämme kutsuu yhteiseksi hallinnon logikaaksi ja sen kukoistamiseksi tavallaan. Mm, mm, ei ole hyvä, jos EU-ssa jäsenet eivät noudata samoja sääntöjä, ja hänestä olisi, tämä on usein sitten tällaista kuurojen vuoropuhelua, mitä tulee sitten näihin ongelmakohtiin. Louis Michel haluaisi, että vieläkin enemmän käsiteltäisiin populismin nousua, ääriliikkeitä, jotka puoltavat ideologioita, jotka ovat täysin EU-arvoja vastaan ja jotka edustavat suoraa uhkaa ajatellen eurooppalaisten perusoikeuksia. Tämä tietysti liittyy täysin hallintoproblematiikkaan ja tähän pitäisi aivan erityistä huomiota kiinnittää mietinnössä meidän varjostelemme mukaan. Louis Michel korostaa sitä, koska on ollut monta kertaa mukana vuosikertomuksesta laatimatossa joko esittelijänä tai varjoesittelijänä itse, niin hän pyysi, että minä ottaisin esille, että hän tietää, että tämä ei ole mikään helppo tehtävä, mutta luottaa tässä täysin esittelijän, jotta järjenääni kuuluu ja toimitaan niin, että keskustelu varjoistelun kesken on rakentava, rakentava ja saadaan aikaan asiaan osuva yhdessä sovittu teksti. Thank you very much, Natalie, and... Kiitoksia Natalie. Edustaja Ferrara EFDDstä. Ringrazio anch'io il relatore. Eh. Kiitos eh, puheenjohtaja. Myös minä haluan kiittää esittelijä tästä mietintön luonnoksesta, joka on hyvä pohja tälle työlle. Myös minä olen ollut esittelijänä tämän kaltaisille mietinnöille 2013-2014 ja tiedän, miten hankalaa on tehdä tällaista työtä, jossa mennään niin laajalle myös eri teknisistä näkökulmista ja oli myös kovin työlästä saada aikaan kompromisseja. Ja niin, että samanaikaisesti ylläpidetään selkeä rakenne mietinnössä. Joten äh, olen samaa mieltä tästä lähtökohdastasi, jonka esittelit, eli että otetaan esiin tietyt priorisoidut äh, aihealueet ja pidetään tavallaan kiinni tekstistä, joka pitää olla helposti ymmärrettävä ja luettava. Tässä viitataan vuoteen 2016, joka on hyvin tärkeä vuosi ajatellen maahanmuuttovirtoja ja niiden hallintaa. Ja sen vuoksi on tärkeää, että tälle asialle annetaan tarpeeksi tilaa ja että tarkastellaan nimenomaan niitä ongelmia, jotka liittyvät maahanmuuttoilmiöön. Olen tehnyt myös muita tarkistuksia, joiden tarkoituksena on tehdä tietyt tekstin osiot selkeämmiksi. Erityisesti haluaisin, että selvennetään sitä, että EU täytyy osoittaa enemmän varoja siihen, että voidaan taata se, että tehokkaasti taistellaan ihmissalakuljetusta vastaan ja että taistellaan myös laitonta maahanmuuttoa vastaan. Eli tavallaan palataan sinne maahanmuuton juurille. Parlamentin täytyy tuomita kaikki sopimukset, joita tehdään maiden kanssa, jossa on sotilashallinto tai maiden kanssa, jotka eivät pyri näiden maahanmuuttovirtojen pienentämiseen. Korruptio on myös tärkeä asia ja olen iloinen siitä, että esittelijä on ottanut sen mukaan mietintöluonnokseensa ja haluaisin kehitellä tätä aihetta edelleen. Me tiedämme kaikki, että korruptio on todellakin uhka ihmisoikeuksia, oikeusvaltiota ja ihmisten yhtäläistä kohtelua vastaan, koska se merkitsee sitä, että julkisia varoja että julkiset varat eivät tavoita kohderyhmiänsä ja vähentävät julkisten palveluiden laatua. 2013-2014 mietinnössä tämä oli mukana ja sen vuoksi olen iloinen, että se otetaan mietintöön myös vuodelle 2016. Mielelläni näkisin, että komissio noudattaisi parlamentin kehotuksia tehdä yhteistyötä huomioiden nämä eri vuosiraportit ja eri viranomaisten kanssa niin, että voitaisiin toimia myös jälkikädessä, kun on tapahtunut äh, ihmisoikeusrikkomuksia. Joten äh, odotan mielenkiinnolla äh, tulevaa yhteistyötä ja kompromissien laatimista. And, um... Kiitoksia, Laura. Sitten Peter. Just very shortly. Kiitoksia ihan lyhyesti. Ensinnäkin kiitän mietinnöstä ja kiitollisesta työstä. Olen aivan varma, että tämä on erittäin hyvä pohja jatkokeskustelulle. Ensinnäkin pidän kovasti siitä, että esittelijä ottaa keskeisesti esille kysymyksen, koska ihmisoikeuksia ei voi olla, perusoikeuksia ei voi olla ilman tätä periaatetta. Samanaikaisesti täytyy sanoa, jos luen aikaisempia, miten täytyy sanoa, että perusoikeustilanne, ihmisoikeustilanne vain pahenee täällä EU-ssa. Tarkastelkaa vaikka vain, mitä tapahtui kaksi päivää sitten Varsovassa. 60 000, 60 000 mielenosoittajaa puhui puhtaasta verestä ja valkoista Euroopasta. Ja tämä tapahtui nyt tänä vuonna, eikä aikaisemmin, eikä tässä ole kyse vain puolesta mielenosoitusta, siellä oli unkarilaisia muitakin, joten vahvaa kansainvälistä liikehdintää on äärioikeiston parissa, ja se ei ole sama se kuin joku pikkuruinen äärioikeistopuolue jossakin maassa. Tätä faktaa pitää miettiä, koska jos joku on todellakin uh, uhkana perusoikeuksille. Se on juuri tällainen toiminta ja siksi mielestäni tästä pitää puhua suoraan ja selvästi. Toivon kovasti, että pystyt mainitsemaan tämän asian täällä viime, siis tällä hetkellä kaikkein tärkein vaarallisin ilmiönkin minun mielestäni on kansainvälinen äärioikeisto ja sen väkivaltaisuus ja toiminta. Kiitoksia Peter. Haluatko joku muu puheenvuoron ennen kuin Frank saa jälleen puheenvuoron? No niin, Frank, haluatko vastata? Ole hyvä. Ihan lyhyesti vain. Kuten sanottu, tapaamme toisemme vielä keskiviikkona tässä varjoesittelijöiden ryhmässä tässä mm, mm, mm, per keskiviikkoon mennessä varmaan muovautuu aika täydellinen kompromissipaketti niin, niin pian kuin mahdollisesti tietenkin ne pyrin rakentelemaan. Mutta aikahan on tiukilla, muutama päivä ainoastaan ja sen, siitä, kun kompromiss, näiden muutosten jättämisen takaraja umpeutui. Minä vielä toistan halukkuuteni ottaa myöskin sitten mukaan sellaiset muutosehdotukset, joita on tehty laajemmaltikin, niin kuin Cecil esimerkiksi puhui maahanmuutosta. Minä olen pyrkinyt olemaan, esittämään asiat tiiviisti, että sitten tulee laver, laverelleeksi turhaan koko asia. Ja iloisesti tietysti, tietysti otamme mukaan Öö, Michelin sellaiset elementit, joissa öö, yritetään painottaa tätä öö, oikeusvaltion periaatteen noudattamisen ja vahvistamisen päättäväisyyttä. Samoin sitten mitä tulee tähän korruptioon, sitäkään en oikeastaan voi laajentaa sen enempää, koska merkkimäärä oli rajoitettu. Mutta toki kanta korruptioon, ylipäätään lahjontaan ja, ja sen haittavaikutuksiin yhteiskunnallemme, yhteiskunnissamme yleisesti on, on toki otettava huomioon. Keskiviikkoon, keskiviikkona olemme jo paljon viisaampia. Kiitoksia. Tämä on joka vuosi hyvin vaikea tehtävä suorittaa. Kiitän sinua varjoesittelijöitä kaikesta tehdystä työstä. Aikaraja on 11 joulukuuta. Niin, 18. alkaa äänestää, mutta voisimmekohan ottaa vielä tähän yhden kohdan, jotta elämä helpottuisi kaikille. Item are we doing point seven? Siis kohta seitsemän vaikka. Oh. Judith, do you want to take your item quickly now? Oikeastaan lyhyesti tämän kohdan. Onko täällä kaikki, jotka haluavat kuulla sinun viisata sanoisi? Joten kollegat, jos nopeasti otamme kohdan seitsemän tähän väliin. Se, että ei käytettäisi rahoitusjärjestelmää hyväksi terrorismin rahoittamiseen tai rahanpesuun. Ja tässä puhutaan trilogineuvotteluiden edistymisestä. Ja ehkä voidaan mennä suoraan tähän mietintöön. Ole hyvä, Judith. Kiitos Minulla on kerrottava siitä, millä tavalla Neuvottelut neuvostokomission kanssa sujuvat rahanpesusta. Tarkoitus olisi, että huomenna olisi kahdeksas trilogi iltapäivällä kello 16, mutta neuvosto sanoi, että heillä ei ole neuvottelumandaattia oli, oli tarkoitus, että tämä olisi toivottavasti ollut viimeinen kolmikantaneuvottelu ja olisimme voineet saada siitä sitten sopimuksen aikaiseksi. Me olemme neuvotteleet jo vuoden ensin Maltan alla. Te tiedätte, mitä se merkitsee avoimuudelle ja luottamukselle. Se oli hyvin hankalaa maltalaisten kanssa. Sitten Viron kanssa, jotka tekivät parhaansa. Mutta heille kerrottiin viime viikolla, että he eivät saa jatkaa ja tehdä sopimusta kanssamme huomenna, koska heillä ei ole liikkumavaraa ja LuxLeaks, Panama, paperit, paratiisipaperit. On todella inhottavaa nähdä, että jäsenvaltiot eivät voi kokoontua yhteen ja työskennellä kohti lainsäädäntöä, joka antaisi enemmän avoimuutta, jonka kautta voitaisiin taistella rahanpesua, veronkiertoa, terrorismin rahoitusta vastaan. Kysymys on myös äh, suuren julkisuuden luottamuudesta ja ottaen huomioon vielä äh, henkilöt, äh, jotka ovat kotimaissa hyvin näkyvässä asemassa, ottaen huomioon esimerkiksi nämä porsaanreijät liittyen ulkomaisiin yrityksiin. Me näemme paratiisipapereissa, että yritykset ja trustit siirtävät rahaa sisältä ulos, ulkoa sisälle unioniin, unionista pois. Jos me jätämme nämä ulkomaiset yritykset rauhaan, niin tästä tulee valtava porsaan reikä. Kun me yritämme erottaa eritellä tässä nyt, että mitä tehdä seuraavaksi, niin en tiedä, koska en ole vielä ehtinyt puhua varjoesittelijöiden kanssa enkä toisen esittelijän kanssa. Meillä on huomenna varjoesittelijöiden kokous, jossa päätämme, mitä, eh, mihin ryhdymme, mutta voin kertoa, että meillä on tällä hetkellä neuvosto, joka ei kykene viemään tätä päätökseen ja tekemään sopimusta kanssamme tässä nykyisessä poliittisessa tilanteessa paratiisipaperit huomioiden. Any Kiitoksia. Puhut todella selvästi, mitä olet mieltä neuvostosta. Kaikki pantiin merkille. Kerrot, että huomenna on kello kolme kokous. Mietin tässä, onko kellään kysyttävää Juditilta tai kommenttia esittää tai jotakin tiedonantoa. Todellakin tärkeä kysymys. Ei. Hyvä. Nyt on seitsemän vaille kahdeksan. Kiitän sinua, Judit. Sitten vaikka vielä yksi asia, vaikka minun omani. I don't think all my shadows are here. En usko kuitenkaan, että kaikki varjoesittelijäni ovat paikalla. No, that's Mrs. Perron. Um, Mrs. Mrs. That's okay. No, no, I can, I can do mine quickly, if that's okay. Uh, Kollegat, sopiiko, jos otetaan vielä yksi kohtaistuslista? Tämä vain pyrkii helpottamaan teidän iltaanne ja lyhentämään tätä kokousta. Voinko nopeasti näin tehdä? Kukaan ei ketään tähän nyt ehkä niin kovasti kiinnostamaan kohta viisi. Sopiiko siis kaikille, käyn tämän nopeasti läpi? No niin, otetaan kohta viisi. Kolmansien maiden asukkaiden eu tuloja oleskeluu. Sin, lyhyesti annan tietoa ihan nopeasti. Olen tässä siis esittelijänä. Ja parlamentti hyväksyi kantansa 15. kesäkuuta neuvosto 26. heinäkuuta tästä keskustelut ovat edenneet hyvässä yhteistyön hengessä puheenjohtajan valtion ja komission kanssa. Pääkysymyksiä on jäljellä kolme. Tiedän, että kaikkia kiinnostaa kovasti tämä sininen kortti tällä hetkellä. Niin ensinnäkin, miten harmonisoidaan järjestelmiä EU-ssa. Sitten toinen kiistakysymys, joka vielä ratkaista, on sovellusalan laajuus koskien ihmisiä, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua. Ja sitten kolmas pätevyyksen taitojen mukaan ottaminen. Tässä on tietysti yhteistyössä EMPL-valiokunnan kanssa. Vielä on tarkoitus pitää kaksi trilogiaa ennen vuoden loppua Viron puheenjohtajakaudella. Ja Viro onkin ponnistellut kovasti, jotta saataisiin aikaan sopimus. Haluan kiittää varjoesittelijöitäni heidän edostaan. Ainakin herra Englann täällä paikalla jo. En näe muita varjoesittelijöitä. Mutta jos on kysyttävää, miten trilogi sinistä kortista on edistynyt, kertokaa, jos ei ole kysyttävää. Niin, niin Cecil, haluatko esittää kysymyksen sinisestä kortista ja sen käytöstä? Kiitos, ole hyvä. Si, è e, proprio breve, perché eh, noi abbiamo lavorato per... Ihan lyhykäisesti. Mehän olemme työskennelleet aika kauan ja Dublinin asetushan on tärkeä osa sitä. Haluaisin tietää, onko neuvosto tai miten neuvosto suhtautuu tähän koko pakettiin? jossa jokainen kohta on yhtä tärkeä. Mikään kohta ei ole tärkeämpi kuin toinen. Joten on tärkeää, että se hyväksytään koko pakettina kokonaisuudessaan. Haluaisin tietää, miten neuvosto suhtautuu tähän. I think on the blue card, I think the... Kiitoksia sen niin, mitä tulee sen korttiin. Paketti pitää, liittää tämän laisen maahanmuuttoon, mutta komissio lähestyy asiaa niin kuin mekin – Tämä on, on siis järkevää, että ainakin jonkinlaisia laillisia keinoja muuttoliikkeelle on ja tässä on siis uudelleen tarkastelu siitä kohdasta, tämä ei ole tämä alkuperäinen järjestelmä. Tätä järjestelmää ei ole kovinkaan paljon jäsenvaltiossa käytetty muutama poikkeusta lukuun ottamatta. Tässä pyritään vain parantamaan laillista mm, maahanmuuttojärjestelmää ja vaikkakin tähän liittyy ongelmia jonkin verran, niin tässä on ehkä tällainen toimenpide, joka olette panneet merkille, järjestelmien harmonisointi ja koskien kansainvälisen suojelun, suojelun oikeutetuista henkilöistä. Tämä ei ole juurikaan vielä ollut käytössä. Ja mielestäni meillä pitäisi olla tällaisia toimenpiteitä laillista maahanmuutosta, joita käsitellään vielä. Niitähän on varsin vähän. Haluankin kiittää niin kaikesta työstä, jotta varmistamme sen, että me täysin eliminoi laillista muuttoliikettä ja maahanmuuttoa lainsäädäntövirrasta. virrasta. Onko Viki sinulla kysymys sinistä kortista? Anteeksi, Birgit Sipel. Bit confused Ei kun hämännyin vaan, koska minä olin tuolla hetken, hetken ulkona Äh, halusin puhua kohdasta kuusi, mutta mitoskohtaan tässä vasta nyt on menossa. Itse asiassa hiukan kafkamaisella tavalla kahlan tai syysristavana läpikään tässä hyppelen paikasta toiseen ennen kuin 80 äänestetään, joten on käyty ko- no nyt kello onkin kahdeksan, mutta olemme käsitelleet kohdan viisi ja vielä emme ole kohdassa kuusi. Siihen päästään kyllä kohta. Ja itse asiassa nyt, kun kaikki ovat paikalla, voimme alkaa äänestää. Okay, colleagues, if everyone is ready. Kollegat, jos te olette valmiita, voimme äänestää. Olkaa hyvä, istukaa paikoillenne. Tämä mennään koneäänestyksenä. Ja kunhan ovat, olette paikoillanne, niin aloitetaan. Okay. Okay, and we begin uh, with, we simply have one. Meillä on tämä vain yksi äänestys lausunnossa, joka koskee direktiiviä 20.11 parlamentin neuvoston teksti joulukuuta 2011, miten toimitaan seksuaalista hyväksikäyttöä, joka kohdistuu lapsiin. Samoin kyseessä on lapsipornokarven vastainen toiminta. Esittelen on Anna-Maria Koratsa Bild. Haluatko sinä puheenvuoron ennen kuin äänestetään, Anna-Maria? Uh, thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. haluaisin lämpimästi kiittää kaikkia varjoistelijoita kaikista ryhmistä ja avustajia. Me saamme tässä onnistuneet laatimaan tekstin, joka ei jätä mitään arvailujen varaan. Jäsenmaiden on todellakin jatkettava nollatoleranssilinjalla lapsipornografian ja lasten hyväksikäytön saralla. Kiitoksia. Nyt voimme sitten äänestää ja kompromissi kolmesta aloitetaan. Hän alkaa siitä. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi yksi. Äänestys alkaa. The vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kaksi. Äänestys alkaa. Closed. Päättyy hyväksytty. 52 tarkistusäänestys alkaa. Closed. Päättyy. Hylätty. 53. Äänestys alkaa. Closed. Päättyy. Hyväksytty. 54. Äänestys alkaa. Vote is... Ja päättyy. Hyväksytty. 59. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 60. Äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy Hyväksytty 61, äänestys alkaa. Closed. Päättyy. Hyväksytty 62, äänestys alkaa. Closed. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 4, äänestys alkaa. Closed. Päättyy. Hyväksytty 68. Äänestys alkaa. Closed. Päättyy. Hyväksytty 69. Äänestys alkaa. Closed. Päättyy. Hyväksytty 70. Äänestys alkaa. Closed. Päättyy hyväksytty 71 hän Päättyy. Hylätty kompromissi 5 hän Close. Päättyy. Hyväksytty 73 hän saakaa. Closed Päättyy. Hyväksytty. 74 alkaa. Close. Päättyy. Hyväksytty. 75 äänestys alkaa. Close. Päättyy. Hyväksytty. 77 äänestys alkaa. päättyy hyväksytty. Kompromissi kuuseen äänestys Päättyy. Hyväksytty. 81 toinen osa äänestys Päättyy. Hyväksytty. 83 saakaa. Closed. Päätty. Hyväksytty. 84. Äänestys alkaa. Closed. Päätty. Hyväksytty. 85. Äänestys alkaa. Closed. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 92. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 94. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 95. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 96. Hän alkaa. Closed. Päättyy. <coughs> Hyväksytty 97. Hän alkaa. Päättyy. Hyväksytty 98. Hän alkaa. Päättyy hyväksytty. Kompromissi 9. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 11. Äänestys alkaa. Closed. Päätty. Hyväksytty. 112. Äänestys alkaa. I think that's a minus. Äänestys päättyy. Hylätty. 113. Äänestys alkaa siitä. Closed Päättyy. Hyväksytty. 114 äänestys alkaa. Closed. Päättyy. Hyväksytty. 115 äänestys alkaa. Closed. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 12 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 122 ja 48 samanlaisia. Äänestys niistä. 122 48. 122 ja 48 ovat samanlaisia. Has everyone voted? Onko äänestetty? Äänestys päättyy. That's carried. Hyväksytty. 123 äänestys alkaa. Closed. Päättyy. Compromise 13. Hyväksytty kompromissi 13. Äänestys alkaa. Closed. Päättyy. Hyväksytty. 126 ja 128 samanlaisia yhdessä äänestys alkaa niistä. Closed. Päättyy. Hyväksytty. 133. Äänestys alkaa. Closed. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 14. Äänestys alkaa. Close. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 15. Äänestys alkaa siitä. Close. Päättyy. Hyväksytty. 144. Äänestys alkaa. Close. That's carried. Hyväksytty. 145 äänestys alkaa. Closed. Päättyy. Hyväksytty. 146. Oh, sorry, 146. Raukeaakin. Sitten kompromissi 16. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 155. äänsaakaa. Päättyy. Hyväksytty. Six foot is open. Close. Carried. Compromise 17. Vote is open. Close. Päättyy hyväksytty. Sitten johdantosan kappaleiden viitteet, ryhmääänestys, tarkistuksesta yksi, kahdeksan saakka, äänestys alkaa. Päättyy, hyväksytty, johdantosan kappaleista tarkistus yhdeksän, äänestys alkaa siitä, päättyy hyväksytty. Tarkoitus 10, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 12, äänestys alkaa. Closed. Päättyy. Hyväksytty 13. Äänestys alkaa. Closed. Päättyy. Hyväksytty 15. sakaa. Päätty. Hyväksytty 16. sakaa. Tarkoitus 16. Sitten EPPllä on yksi liian monta äänestämässä, jos yksi ep läinen voisi poistaa korttinsa. En tiedä, miksi näin tapahtuu. It has been adjusted. Ai, tämä on korjattu hyvä. Äänestys voi päättyä. 16 hyväksytty. Tarkistus 17. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty.

Päättyy. Hyväksytty. 25. S alkaa. Closed. Päättyy. Hyväksytty 26. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 27 äänestys alkaa. Anteeksi, 27 ja 28 äänestys alkaa niistä. Päättyy. Hyväksytty. 29 äänestys alkaa. Closed. Päättyy. Hyväksytty. 30 äänestys alkaa. Päättyy hylätty. Sitten 32 ajan alkaa. Päättyy. Hylätty. 34 ajan alkaa. Päättyy. Hylätty. 35 äänestä saakaa. Päättyy. Hylätty. Final vote. Final vote. the final vote. Ja sitten huutoäänestyksen vielä loppuäänestys. Äänestys alkaa. Has everyone voted? Onko äänet annettu? Äänestys päättyy. Hyväksytty 46 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjääni. Onnittelut esittelijälle, esittelijä Koratsabiltille. So thank you, colleagues. That's the end of... Kiitoksia kollegat. Nyt äänestys on tehty, hoidettu. Sitten jatketaan äänestyslistalla. Sitten kohtaan kuusi. Kollegat, jos te poistutte, pyydän poistumaan hiljaisesti. Pyydän hiljaisuutta. Um, so we go to point six. Kohdassa, kohtaan kuusi. Rova Sipel, korvaatteko te Rova Fajonia tässä? Birgit, are you ready? Birgit, oletko valmis? Niin kollegat, yritän nyt tässä ottaa kaikki huomioon ja lopettamaan nopeasti. Birgit, ole hyvä. Fajon, who can't be with us this Kiitos. Pyydän äh, anteeksi kollegani äh, Pene Salonin puolesta, joka ei voinut olla täällä paikalla. Valiokunta äänesti 15. heinäkuuta tämän mietinnön puolesta ja tarkoitus olisi äh, käsitellä se 5. heinäkuuta. Neuvosto on hyväksynyt sen 19. heinäkuuta vain osittain on tärkeää painottaa tässä vaiheessa, että neuvosto ei kyennyt hyväksymään omaa mandaattiaan koko tekstistä ainakaan vielä, vaan se mandaatti on rajallinen. Tietyt asiat on jätetty auki, varsinkin ne, jotka koskevat muita lainsäädännöllisiä ehdotuksia liittyen turvapaikkapakettiin, jota neuvosto ei ole vielä hyväksynyt, kuten esimerkiksi Dublinin asetusta. Edustaja Fajon haluaisi painottaa, että tämä ei ole vielä vaikuttanut negatiivisesti neuvotteluprosessiin, vaikkakin lopullinen lopputulos äh, roikkuu ilmassa ja riippuu neuvoston kyvystä hyväksyä koko mandaatti itselleen. Neuvotteluissa tässä mennessä on järjestetty kaksi poliittista kolmikantaneuvottelua ja on päästy vähän eteenpäin mahdollisesta kompromissitekstistä. Ja useimmat tapaamiset ovat olleet teknisellä tasolla. Neuvottelutiimit ovat käsitelleet yhdeksän artikla asetuksista sekä kahdeksan, joka liittyy sisäiseen suojeluun, joka on myös eh, ensimmäinen suuri asia, joka on eh, aiheuttanut huolenaiheita molemmille toimielimille ja myös eri puraa. Vielä kaksi kolmikantaa järjestetään tämän vuoden puolella ja on jo selvää, että tätä työtä on jatkettava tulevalla Bulgarian puheenjohtajakaudella. Haluaisin käyttää tätä tilaisuutta ja vedota neuvostoon että se hyväksyisi mahdollisimman nopeasti mandattinsa olevassa olevista asioista liittyen tähän pakettiin ja että se on valmis tekemään kompromisseja monissa asioissa, koska on aika pitkä luettelo asioita, jotka ovat auki parlamentin ja neuvoston välillä. Ja puheenjohtaja haluaisin ihan lyhykkäisesti lisätä henkilökohtaisen kommentin. Tähän minusta ei ole hyväksyttävää, että kaikki nämä eri asiat tai osiot tässä turvapaikkapaketissa, niitä komissio ei ole koherentilla tavalla luonut ja laatinut. Siitä huolimatta tämä parlamentti kykeni antamaan oman kantansa tästä hyvin tiukkojen neuvotteluiden jälkeen. Ja se, että neuvosto ei ole halukas tekemään samaa, ei ole hyväksyttävää ja että minä minusta tämän parlamentin täytyisi nyt miettiä reaktioita, millä tavalla painostaa neuvostoa niin, että he toisivat myös omat näkemyksensä esiin. Kiitoksia kovasti ja kiitos siitä, että puhuitte edustaja Fajonin nimissä ja vähän päivitit tätä, missä tällä haavaa mennään koko paketin osalta. Jäsenet varmaan tätä tietoa arvostivat. No niin, kollegat, kiitos tästä palaverista. Tämä, näin olemme päässeet tämän kokouksen loppuun, loppuun koska nokkelana poikana ymmärsin ottaa nämä kaksi muuta asiaa tähän väliin äänestystä odotelemme. Muuta, muita asioita ei ole. 20. 21. päivä marraskuuta yhdessä Ekonin kanssa. Palaver on päättynyt. Mukavaa jatko. Kiitos.